Rova Enish Plechard. Irlannista puheenjohtaja Tusk kutsuttiin myöskin täysistuntoon ja maa Hollannin edustaja Rova edust, herra Rytte, mutta tämä ei vie mitään pois siitä, siltä, että te edustatte täällä nyt neuvostoa keskustelussa. Olkaa hyvä, Rova Enschplechard. Mr. President, thank you very much. Puhemies, arvon parlamentin jäsen, että komission jäsenet. 23. kesäkuuta 2016 tulee jäämään historian kirjoihin päivänä, jolloin yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unioni eroavat brittiäänestäjien enemmistö ilmaisi halunsa lähteä Euroopan unionista. Tämän tuloksen myötä, jota me kunnioitamme, olemme kuitenkin erittäin pahoillamme tilanteesta. Olemme myöskin yhtenäisyyden säilyttää reagoidessamme tilanteeseen. Tänä päivänä meidän edustan koko neuvostoa, 28 jäsenvaltiota, aina siihen saakka, kunnes yhdistyskuningaskunta on eronnut. Siihen saakka on kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät jäsenyyteen. Yhdistyskuningaskunta on ollut arvostettu Euroopan unionin jäsen vuodesta 1973 kanssa. Se on yhteistyötä jäsenvaltioiden instituutioiden kanssa rakentanut vahvaa ja turvallista ja vauroista Eurooppaa. Kansanäänestyksen tulos on veden jakaja Euroopan historiassa. Käännekohta. Historia ja geografia ovat asioita, joita ei voida muuttaa. Yhdistyn kuningaskunta on ja tulee aina olemaan eurooppalainen kansakunta. Meillä on samat arvot, meillä on samat toiveet, ja haaveet, jatkossakin teemme yhteistyötä kumppaniina ja liittolaisina. Toisin sanoen, meidän kaikkien etujen mukaista on varmistaa, että tuleva suhde Iso-Britannian kanssa tulemaan rakentava ja kumpaakin osapuolta tyydyttävä. Haluan tehdä yhden asian täysin selväksi. Kukaan, kukaan ei tule hyötymään pitkittyneestä poliittisesta limpotilanteesta. Nyt pallo on Iso-Britannian kenttäpuoliskolla. Pienellä me haluaisimme kuulla viestejä Lontoon suunnalta pian. Samanaikaisesti täytyy mahdollistaa se, että Yhdysvallan kuningaskunta saa riittävästi aikaa, jotta se pystyy toipumaan ja tekemään tarvittavat päätökset, jotta voimme todenteolla päästä eteenpäin. Toisin sanoen, Sen jälkeen kun EU perustettiin 1957, se on edennyt pitkän ja menestyksekkään tien. Se on onnistunut yhdistämään Itä- ja Länsi-Euroopan. Se on tullut pisimmän rauhan aikakauden mantereillemme nykyaikana. Se on ollut eteenpäin vievä voima. Se on pyrkinyt pitämään Euroopan kansat yhdessä. Yhdessä niillä on enemmän voimaa. Nykyhistorian aikana ei ole koskaan niin paljon vapautta ja vaurautta ja vakautta Euroopassa kuin EUn aikana. Miksi ihmiset uhraavat henkensä Ukrainassa? Ja taikka kantavat punaista lippuja, jossa on kultaisia tähtiä. Miksi Aasiasta ihmiset lähtevät surkeilla veneillä päästäkseen kohti Eurooppaa. Kyse on perusarvoistamme, jotka meidät yhdistävät ja perusvapauksista, jotka innoittavat noita ihmisiä. Mikä tekee parhaansa, voit todellakin päästä elämässä eteenpäin. Ja mikäli ei menesty sinne kuitenkaan hylätä. Nämä saavutukset ovat ja pysyvät. Olemme myötä vaikuttaneet niiden aikaansaamiseen. Mikään ei ole peruttamatonta ja mikään ei ole itsestään selvää. Kansanäistyksen täytyy olla meitä kaikki, kaikkia herättävä asia. Ison Britannian kansallisten enemmistö ja heidän äänestyksensä tulee vaikuttamaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Meidän täytyy tehdä työmme paremmin, meidän täytyy tehdä intensiivisemmin työtä. Tarvitsemme tehokkaampaa, toimivampaa ja vakuuttavampaa Euroopan unionia. On täysin selvää, että globalisoituneessa maailmassa Euroopalla on edessään valtaisia haasteita. Me tarvitsemme kyllä EUn, joka suojelee rajoja maahanmuutoltakin. Euroopan unioni tarjoaa taloudellisia mahdollisuuksia kaikille kansalaisille ja EU pyrkii pitämään uhkakuvat kaukana. Tarvitsemme EUn, jota ei nähdä uhkana kansalliselle identiteetille, vaan pikemminkin sen identiteetin jatkeena. Tarvitsemme EUn, jota ei nähdä byrokraattisen koneistona, vaan pikemminkin asioiden helpottajana. Ikävä totuus on, että Eurooppa kokonaisuudessaan tai yksi ainoa kansakunta eivät voi eristyä, eristäytyä muusta maailmasta. Meidän täytyy selvitä maailman myllerryksestä yhdessä tässä paremmin kuin yksin. Rauha ja vakaus, jota on rakennettu vuosikymmenten ajan, saattaa muuten murentua. Ja silloin voimme vain syyttää itseämme, mikäli näin käy. Puhemies, tarvitsemme yhtenäisyyttä, koska geopoliittiset jännitteet ja konfliktit Euroopan lähialueilla tulevat pysymään ja jopa pahentumaan. Tarvitsemme yhtenäisyyttä, koska terroristit saattavat iskeä uudelleen. He eivät epäröi. Tarvitsemme yhtenäisyyttä, jotta voimme hallinnoida valtaisia, valtaisia maahanmuuttovirtoja, jotka pyrkivät mantereillemme. Ja jälleen kerran on tehdä yhden asian selväksi. Yksikään maa maapallolla ei pysty vastaamaan näihin haasteisiin yksin. Nämä haasteet ovat yksinkertaisesti liian monimutkaisia. Eikä näillä konflikteilla yleensäkään ole rajoja, niille tunnusta rajoja. Vakuuttuneet Euroopan kansalaiset katsovat edelleenkin, että yhtenäisyys on paras vaihtoehto. Eräs julkilausumat ja sanat eivät riitä. Meidän täytyy toimia. Sirpaloituminen ei ole enää asia, joka on ennen kuulumaton. Tämän pitäisi huolestua meitä kaikkia. Tämän pitää kirvoittaa meidät toimintaan. Ei ole mitään syytä olla fatalistinen. Yhdessä olemme edelleenkin vahvempia. Yhdessä olemme maailman vahvin arvojen puolustaja, joita me rastamme oikeusvaltion periaatteen vapaus, demokratia ja markkinaperusteinen talous ovat näitä arvoja. Olisi tyhmää aliarvioida edessä olevia haasteita kuitenkaan. Puhemies, kansanäänestyksen tulos on tullut meidät ennen kuulumattomaan uuteen tilanteeseen. Monet yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa ovat epävarmoja sen suhteen, mitä seuraamuksia tästä tulee – Kaikkien etujen mukaista on, että saadaan selvyyttä siihen asiaan, miten tässä nyt edetään. Samalla aikaan on tärkeää muistaa, että meillä on säännöt tällaisia tapauksia varten, jotta ne hoidetaan mallikkaasti. Artikla 50 perussopimuksessa on menettely täytyy kunnioittaa, mikäli jäsenvaltio päättää jättää Euroopan unionin. EU on valmis aloittamaan neuvottelut pikaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tehtävänä kuitenkin on ottaa esiin artikla 50 ja vasta sen aktivoimisen jälkeen neuvottelut todenteella aloitetaan. Tällä välin meillä on vielä työtä, jota täytyy tehdä. Yhdistön kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos ei tarkoita sitä, että uhkakuvat ja haasteet, joita meillä on yhdessä edessämme, katoisivat mihinkään. Eikä se myöskään tarkoita sitä, että yksittäinen jäsenvaltio pärjää paremmin yksin kuin mikäli se olisi osa suurempaa yhteisöä, niin kuin jo sanoin. Mikäli kuningaskunta päättää lähteä 27 jäsenvaltion unioni jatkaa. Yhdessä me voimme ja tulemmekin puuttumaan yhteisiin haasteisiin, joilla saadaan aikaan kasvua ja vaurautta ja varmistetaan turvallinen ja vakaa toimintaympäristö kansalaisillemme. Tätä kansalaiset meiltä odottavat aivan oikein. Instituutioiden keskustelu ja perusopimuksen muutokset ja valmistelukunnat ovat lakimiesten ja diplomaattien unelma mutta yhtä helvettiä kansalaisille, joten meidän täytyy vain nostaa hihamme ja käyttää kaikkia keinoja ja välineitä hyväksemme, joita meillä on. Aina tämä ei tule olemaan helppoa. Ei ole helppoa sopia siitä, mitä pitäisi tehdä. Tämä on väijämättä haastavaa, mikäli me saada yhteistyön toimimaan, mutta meidän täytyy painaa eteenpäin. Mikäli emme näin tee, me käytännössä uhraamme tai varannamme vaurauden ja hyvinvoinnin, ja se, arvon puhemies, olisi häikäilemätöntä. Ja lopuksi. Eurooppa-neuvosto tulee kokoontumaan muutaman tunnin kuluttua. Ymmärtän, että en voi millään tavalla ennakoida tai arvailla sitä, mitä neuvoston kokouksessa tapahtuu. Siellä puhutaan yksityiskohtaisemmin seuraavista toimista, mutta tulen kuunte- kuule- kuuntelemaan tänään erittäin huolella teidän keskustelunne. Te, puhemies Schulz, voitte itse pitää puheenvuoron iltapäivällä neuvoston kokouksessa ja viedä eteenpäin tämän keskustelun ja päätöslauselman sisältöä, jonka te tulette myöhemmin tänä, tämän aamun yhteydessä hyväksymään. Kiitos paljon. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Seuraavaksi komission nimessä puhuu komission puheenjohtaja Juncker. Olkaa hyvä. Herr Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Parlamentin on nyt keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta sanoi puhemies ja yhdistyneen kuningaskunnan asemasta Euroopassa, Euroopan unionissakin. Minä olen aamulla tavannut paljon ihmisiä, mutta päätin kyllä tulla tänne parlamenttiin. Minusta paikkani tänään on täällä, demokratian ytimessä. nos amis. Brittiystävämme ovat nyt ilmaiset kansanäänestyksessä kantansa ja totta kai on selvää, että britti enemmistö edellyttää kaikkien kunnioittamista. Demokratiaa on tätä ja sitä on kunnioitettava myös brittidemokratiaa, koska tämä on halu ja tahto, joka on ilmaistu. That's the last time you are applauding here. Viimeistä kertaa täällä taputatte. And to some extent... Jossain määrin. Olen aika yllättynyt, että täällä ylipäätään olette. Taistelitte lähdön puolesta ja britit äänestivät lähdön puolesta. Mitä täällä teette? Donc, Eli kansanäänestyksen tulos Britanniassa edellyttää sen kunnioittamista. En uskalla sanoa, että etteivät ole demokratian, etten ole demokratian ystävä, kyllä minä olen, mutta tässä täytyy kunnioittaa kansalaisten valintaa Britanniassa. Halu on ilmaistu ja seurauksetkin sillä on oltava. Siksi minä haluan selvitystä ei nyt välittömästi. Nimittäin brittijärjestelmä on mutkikkaampi kuin kuvitellaankaan. Siellä on kansanäänestys ollut ja epäröintiä. Ja, ja ystävät, tehkö tästä nyt päätöksensä myös. Se on tosi demokratia se. Haluaisin, että muutkin tekevät johtopäätökset brittien kansanäänestyksestä. Minä olen lueskellut ja kuullut, että parlamentin puhemies ja ryhmien puheenjohtajat, melkein kaikki, joitakin lukunottamatta, olisivat tunteenomaisesti reagoineet kansanäänestyksen tulokseen. Kyllä, Eurooppa ei ole pelkästään aivon asia. Järki on pidettävä kyllä mutta silloin kun on surullinen, niin täytyy olla lupa myös osoittaa olevansa surullinen. Minä olen surullinen tämän äänestyksen jälkeen, enkä peittele sitä. Ei tämä nyt ole, miten sanoisin, sentimentalismia. Tämä on syvä vakaumukseni. Minä olisin halunnut, että Britannia olisi edelleen meidän rinnallamme, meidän kanssamme, mutta he päättivät toisin. Siitä on tehtävä johtopäätökset. Minä pyydän yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselta ja näen pääministerin vielä aamupäivällä myöhemmin. Hän on edelleen ystävä, koska britit ystävämme hän kansanäänestyksestä huolimatta. Minä aion häneltä pyytää, että hän selventää mitä pikimiten tilannetta. Emme voi jäädä tähän pitkään epävarmuuden tilaan. Jos sanon, että olen surullinen, totta ainakin tunteet ovat pinnassa, niin politiikassa on muutakin. Minä en ole mikään robotti, byrokraatti nimittäin. Vous êtes... Te olitte Brexitin puolesta, minä en ole byrokraatti enkä teknokraatti. Komissio valittiin täällä parlamentissa, meillä oli demokraattinen prosessi ehdokkaineen. Täällä nyt ollaan kuitenkin ihmisinä. En ole robotti enkä kone, olen ihminen, eurooppalainen. Siksi minulla on oikeus sanoa, että olen ikävissäni brittien puolesta. Minä haluaisin, että yhdistynyt kuningaskunta selventäisi nyt tilannetta. Ei tänään, huomenna, kello yhdeksään, mutta mitä pikimiten. Emme voi jäädä tähän epävarmuuden tilaan pitkäksi aikaa. Toisin kuin muut, minä en ole rahoitusmarkkinen orja, mutta kyllä seuraan niitä. Te olette, minä en. Yleinen tunnelma nähdään sielläkin. Minä haluaisin, että yhdistynyt kuningaskuntakin juuri totesin, niin selventäisi nyt tilannetta. En haluaisi, että asettuisi sellainen ajatus, että voitaisiin käydä salaisia neuvotteluja jossain kamareissa – ja käyttävillä yhdistyneen kuningaston edustajien, kansallisen hallitusten, komission jäsenten ja pääjohtajien kesken. Minä olen kieltänyt tämän, että komission jäsenet keskustelevat brittihallituksen kanssa olivat sitten Brexitin puolesta tai sitä vastaan. Minä olen puhunut kaikkien pääjohtajien kanssa, että keskustelu ei etukäteen saa käydä brittiedustajien kanssa. Ei ei ilmoitusta, niin ei neuvottelujakaan. Nous avons... Me hävisimme kansanäänestyksen hyvin tärkeän siiven. Meillä on perustajajäsenten siivet, joilla ei ole sen enempää oikeuksia kuin muillakaan koska he ovat käynnistäneet kyllä hankkeen, mutta eivät yksinään kuitenkaan kanna siitä vastuuta. Ne kutsutut uudet jäsenvaltiot ovat myös täysivaltaisia jäsenvaltioita. Ja, ja minä olen yhtenäisyyden puolesta, maantieteellisen jälleenrakentamisen puolesta ja tervetuloa uudet jäsenvaltiotkin. Le vote Britti äänestys on nyt katkaisut jotkut meidän siivistämme. Edelleen lennämme. Emme lentoamme kohti tulevaisuutta katkaisee. Meillä on uusia näkymiä, niitä kohti me menemme. Ne ovat nimenomaan Euroopan näkymät tai koko planeetankin näkymät. Nyt on ymmärrettävää, että ne, jotka kauempaa katsovat, ovat huolestuneita. Olen kuullut ja nähnyt monen johtajan olevan huolestunut, koska he aprikoivat nyt meidän valitsemaamme tietä tästä eteenpäin. Eli meidän täytyy rauhoitella sekä eurooppalaisia, mutta myös muita, jotka seuraavat meitä vähän kauempaa. Lento jatkuu. E, ei se ole mikään tahansa seikkailu, vaan meillä on selvä tavoite perussopimusten nojalla ja myös monen eurooppalaisen tahdon mukaan. Lento jatkuu ja vaikkakin brittijärjestys vähän jarruttaa vauhtia, meidän täytyy eteenpäin kuitenkin mennä kohti niitä tavoitteita, jotka ovat yhteisiä tavoitteitamme, niin että meillä tavoitetaso vain nousee. Ajatelkaapa, että komissio ei olisi esittänyt parlamentille omia esityksiään, joita kuitenkin parlamentti tukienemistöltä, Mikä sitten vastaus olisi ollut brittiystäville? Totta kai komission ohjelma. Onko niin, että brittiäänestyksen jälkeen me keskeytämme ponnistelumme, joita yleensä on arvostettu, ja me luopuisimme demokratiasta Euroopassa? Ei me kyllä jatkamme taistelua sen puolesta, että britit ja muutkin pääsevät eroon virkavaltaisuudesta. Me haluamme vähemmän byrokratiaa ja niin aiomme tehdä jatkossakin komissiossa. Komissio on todennut, että sosiaalinen Eurooppa varmasti löytää sen ylevän paikkansa, joka sille kuuluu Euroopassa. Me olemme käynnistäneet laajan kuulemisen sosiaalisten oikeuksien pilarista. Haluatteko todellakin, että brittiäänestyksen jälkeen me keskeytämme tämän? ei. Euroopassa on tultava sosiaalisempia, niin sitä tuleekin. Nous avons mis... Me kollegiona olemme päässeet eroon sokeasta yksipuolisuudesta niin, että pelkästään tiukkuus oli vastaus kriisiin tai rahoituskriisiin ja sosiaalisen kriisiin. Me olemme joustavoittaneet, jos niin voi sanoa, siis sen hyvässä merkityksessä myös vakaus- ja kasvusopimusta. Haluatteko todella että brittiäänestyksen perään me otamme takapakkia siis siihen tilanteeseen, joka oli ennen meidän komissiota? Ei, vakaus- ja kasvusopimusta on viisaasti ja sydämellä toteutettava, niin me teemmekin. Me olemme käynnistäneet myös energiaunionin hankkeen. Haluatteko todellakin, kaikki sanovat, että kaikki pitää muuttaa ilman, että sanotaan mitä muutetaan. Haluatteko todellakin, että me päätämme myös tämän mantereen laajuisen hankkeen ja päästään eroon riippuvuudesta Venäjään ja turvataan myös energiaturvallisuus Euroopassa. Ei, me kyllä jatkamme tähän suuntaan. Me haluamme uuden, uudenlaista Eurooppaa, kuten me olen todenneet usean otteeseen. Ja tästä syystä me olemme käynnistäneet kunnianhimoisen hankkeen, joka liittyy Euroopan digitaalisen tulevaisuuteen. Meidän täytyy kaikki muuttaa, ei, ei pitäkö tätä, mutta ei, komissi kyllä jatkaa tällä tiellä, jolle olemme menneet yhdessä parlamentin kanssa meidän kautamme alussa. Toisin sanoen, kun kaikki sanovat, että kaikki pitää muuttaa ja sanomatta mitä pitää muuttaa, niin komissio on kyllä tässä tarkkana, varsinkin parlamentin tuella, haluaa jatkaa tähän suuntaan, jonka me olemme jo valinneet marraskuussa 2014. Kaikki pitää muuttaa, kyllä, mutta ei olennaisinta. Nimittäin Eurooppa on rauhan ja tulevaisuuden projekti jatkossakin. Siihen minä olen sitoutunut myös täällä parlamentissa. Minä en ole väsynyt, en sairas kuten lehdet väittävät Saksassa. Ainakin vaikuttaa siltä, että lääkäreistä on tullut toimittajia. Minä olen se, mikä olen. Ja, ja viimeisen hengenveton asti minä taistelen Euroopan ja yhtenäisen Euroopan puolesta. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä on totuuden hetke. Mielelläni kuuntelen niitä, jotka sanovat, että rauhassa pitäisi reagoida vähän odotella. Tämä ehkä yllättää kaikkia, mutta olen ihan rauhallinen mies, mutta nyt on epävarmuutta, en pidä siitä. Mielelläni haluaisin nyt kuulla Briteiltä, missä mennään. Mahdollisimman pian haluaisin vastauksen. Puhemies Schulzin ja puheenjohtaja Tuskin ja pääministeri Rytten tapasin perjantai-aamuna ja sovimme, että mahdollisimman pian toivoisimme selvyyttä brittiystäviltä. Olen hiukan yllättynyt, että sanotaan, että – Täällä teknokrateja, nukkeja, robotteja. Minä ymmärrän, että siellä on äänestetty, mutta minä en tätä kaikkea puhetta kyllä ymmärrä. Minä kunnioitan brittien esittämää kantaa. Toivoisin, että yhdistyneessä kuningaskunnassa myös hyväksyttäisiin se, mikä on brittien kanta kansanäänestyksessä ja että toimittaisiin johdonmukaisesti eikä niin, että nyt alkaa jonkinlainen kissa ja hiirileikki. Tämä ei ole se tulkinta, joka pitää tehdä kansanäänestyksen tuloksesta. Britit haluavat tulos unionista, sen mukaan pitäisi nyt toimia. Niin vastustan, ja hän on sanat tämän hyvin selkeästi, vastustan sitä, että nyt jotenkin yritetään tämän brittihallituksen tai tulevaisuuden hallituksen kautta lähteä johonkin salaisiin pikkuneuvotteluihin. Tämä ei tule onnistumaan. Minä olen sanonut, mitä minä haluan. Minä olen sanonut komission jäsenille ja pääjohtajille kaiken kaikkiaan, että nyt mitään salaisia neuvotteluita ei lähdetä käymään. Se ei käy. Aber... Mutta totta kai meidän on ymmärrettävä. Terve ihmisjärki tämän meille tekee selväksi. Me tarvitsemme uudet suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta se miltä nämä suhteet näyttävät ei liity ainoastaan siihen, mitä salaisia neuvotteluita britit haluavat. Tämä riippuu myös meistä. Me päätämme tässä siitä, miten tämä asia hoidetaan eivät ne, jotka haluavat EUn jättää. Der europäische Traum. Eurooppalainen unelma elää edelleen. Meidän on työstettävä sitä johdonmukaisesti kovasti uuden energian kerran meidän on saatava lisää vauhtia mantereen tavoitteisiin. Nyt ei pidä tutkiskella vain omaa napaa, ei EU:ssa eikä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meidän pitää katsoa koko mannertamme. Tämä on komissiolla mielessä. Meidän pitäisi muistaa se, mistä eurooppalainen unioni lähtee liikkeelle. Sitä ei saa unohtaa. Eurooppa on edelleen rauhan hanke. Se on brittienkin muistettava, vaikka britit ovat puhuneet EU-jäsenyyttä vastaan. Nyt ei ole aika lähteä pirstaloimaan uudestaan mannertamme. tämän vuosisadan loppuun mennessä mantereemme vastaa pienen pientä osuutta maailman kansalaisista. EUn osuus maailmanmarkkinoista pienenee. Me olemme pienin manner. Tämä olisi pidettävä mielessä. Ei voida katsoa ainoastaan taaksepäin. Meidän pitää katsoa tulevaisuutta, ajatella nuoria ihmisiä – jotka odottavat kasvavansa aikuisiksi, jotka huolehtivat tulevaisuudesta, johtavat maitamme tulevaisuudessa. Tulevaisuus kuuluu Euroopan nuorille. Kiitos. Kiitoksia. Nyt avaamme keskustelun. Ensimmäisen puhu kansanpuolueen nimissä edustaja Weber, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin sitera täysin nuorta brittimiestä, joka sanoi, koskaan emme saa tarkkaan tietää, missä määrin meiltä menee mahdollisuuksia, ystävyyksiä, sivusuun, kokemuksia myös. Koko nuori sukupolvi on shokissa. 73 prosenttia nuorista briteistä halusi olla edelleen Euroopan unionissa. Meidän toiveemme on tuhottu. Poliitikot, hyvät ystävät, poliitikot, jotka taistelivat. The politicians who fought for the Brexit had the Poliitikot, jotka taistelivat Brexitin puolesta, saivat nauttia Euroopasta, jossa ei ole nationalismia, sotaa. Ja nyt luodaan uusia muureja. Meidän viestimme on yhdistyneen kuningaskunnan nuorille, että voitte luottaa edelleen eurooppalaisiin ystäviin. Me emme jätä teitä yksin. Yes. It is a victory of the Kyllä, populistit ovat voittaneet. Nationalistit voivat juhlia molemmin puolin kanaalin ja osoittaa, että Euroopan tulevaisuus on nyt tienhaarassa. Vasemmalta ja oikealta halutaan nyt tuhota Eurooppaa. Kaikkien Euroopassa on ymmärrettävä, mikä tässä on nyt pelissä. Jakolinjat vai yhteistyö? Halutaanko siltoja? halutaanko nationalismia vai halutaanko Eurooppaa. Yhden asian on oltava selvä. EPP, liberaali, sosialisti, vihreä. Näitä ei ole tänä päivänä. Yksi asia tässä on vain tärkeä. Suuri enemmistö täällä parlamentissa tukee yhtenäistä, rauhanomaista, suvaitsevaa Eurooppaa. Populistien tulisi tietää tämä. Me puolustamme tätä Eurooppaa tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. And someone, and someone else has, uh... Toisetkin ovat voittaneet. Ne, jotka haluavat levittää vihaa ja valheita. Valehtelijoista pahimmat löytyvät ukipista. On Friday. Perjantaina Perjantaina Nigel Farage sanoi julkisesti, että luvatut 350 miljoonaa puntaa viikossa ei menekään kansanterveyden tukemiseen. Tuo oli kaikki ollut valetta. Kysyisin edustaja Farageilta, jos te olisitte kunnon mies, pahoittelisitte tätä Briteille, häpeäisitte. And I admit, and I admit. Myönnän, myönnän, että minäkin olen tehnyt virheen. Olen vaiennut. En ole tuonut julkikantaani. Tulevaisuutta ajatellen on selvää, että tällainen sovinnon aika on ohi. Meidän pitää taistella, hyvät ystävät, Eurooppa-hankkeemme puolesta. Kun tänään, hyvät kollegat, puhumme paremmasta Euroopasta – en ajattele ensimmäisenä sopimusuudistuksia. Ajattelen David Cameronia. Valtiomiehenä hän taisteli Euroopan puolesta, kunnioitan sitä, mutta hänen koko poliittinen uransa on rakentunut siihen, että hän on moittinut, haukkunut Brysseliä, eikä kenenkään pitäisi yllättyä siitä, että ihmiset eivät ymmärrä tällaista Monet kansalliset poliitikot toimivat näin ja sanoisin, lopettakaa tuo Brysselin moittiminen. Se on populisteille helppoa hommaa. Kantakaa oma vastuunne. Eurooppa tarvitsee uudistuksia. Kukaan ei kiistä sitä, mutta me haluamme parempaa Eurooppaa. Emme halua tuhota Eurooppaa. Euroopan tuhoamiselle olisi ainoastaan mahdollista se, että nationalismin rumat kasvot näyttäytyvät. Ei tällä mitään toista mahdollisuutta tai vara-Eurooppaa ole kenellekään. Kansanäänestyksen tulos on selvä. Yhdistynyt kuningaskunta on kriisissä, puolueet kiistelevät, skotit pohtivat uutta itsenäisyysäänestystä – valheiden takia miljoonat vaativat uutta kansanäänestystä. Johnson ei halua esittää eroilmoitusta artiklan 50 mukaan, eikä selitä, miten tästä jatketaan. Ja brittipunta menettää arveaan. Monen britin kesäloma matka kallistuu. Tämä ei koske ainoastaan brittejä. Alankomaissa esimerkiksi eläkerahastot menettivät 3 prosenttia arvostaan. Alankomaiden eläkeläisten eläkkeitä leikataan. Farage ja Wildersin voidaan kiittää tästä. Faragein vierellä on Putin myös. Hän on iloinen tästä tuloksesta. Enempää ei tarvitse tästä varmaankaan sanoa. Hyvät kollegat, yhdistynyt kuningaskunta tämän kansanäänestyksen kautta on aiheuttanut haittaa itselleen. Jokainen Eurooppa voi nähdä, miten tämä hallituskriisi haittaa yhdistynyttä kuningaskuntaa sen taloutta. Ehkä yhdistynyt kuningaskunta hajoaa. Näin käy, kun jättää Euroopan unionin. Meidän kaikkien tulee kunnioittaa tätä tulosta. Siksi odotamme, kuten komission puheenjohtaja on sanonut, artiklan 50 mukaista eroilmoitusta tai nopeita menettelyitä. Komission on Euroopan parlamentin valvonnassa käytävä näitä neuvotteluita. Molemmille osapuolelle pitkä epävarmuuden kausi on aivan myrkkyä. Me tarvitsemme reilut ja nopeat menettelyt. Brexit ja ajaneet ovat luvanneet suvereniteettia yhdistyneelle kuningaskunnalle. Ja haluaisin selvittää muutamia asioita tulevia neuvotteluita varten. Jokainen, joka haluaa palveluita ja tavaroitaan EU-ssa myydä, joutuu kunnioittamaan EU-säätöä. Tämä koskee Sveitsiä, tämä koskee Norjaa ja tulevaisuudessa myös yhdistynyttä kuningaskuntaa. Toinen asia. Toinen esimerkki, jonka haluan ottaa tässä esiin. Jos puolalaiset työntekijät, liettulaiset opiskelijat ja romenialaiset sairaanhoitajat joutuvat tilanteeseen, jossa heiltä halutaan kieltää maahantulo tai työlupa, ei voi olettaa, että britit saavat rajoittamattoman pääsyn Euroopan unioniin. Euroopassa ei ole ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia, se brittienkin on ymmärrettävä. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann heute nicht sagen. Hyvät kollegat, en voi sanoa, puoltaako EPP-ryhmä erosopimusta lopusta. Ne, meidän pitää muistaa eurooppalaisten kansalaisten edut, ei ainoastaan Lontoon sitin. Kaikki kriisit, hyvät puolueystävät, hyvät kollegat, kaikki kriisit luovat samalla mahdollisuuden. Haluaisin viitata yhteen asiaan. 89 vuodesta lähtien on järjestetty 27 kansanäänestystä, jossa ihmiset ovat puoltaneet Euroopan unionia. Haluan selvästi sanoa, että meidän on muistettava suurin osa mantereesta. Suurin osa kansalaisista haluaa yhteistä mantereen tulevaisuutta. Oikeastaan vastaus, jonka voimme antaa, on melko yksinkertainen. Ihmiset odottavat nimittäin meiltä poliitikoilta ainoastaan yhtä asiaa. Tehkää lopulta työnne. Tänään iltapäivällä hallitusten ja valtioiden päämiehet kokoontuvat. Brexit on todella nyt herättävä tekijänneuvoste. Työttömyys, pakolaiset, terrorismin vastainen työ. Nyt pikkukiistat pitää saada loppumaan ja osoittaa Euroopan kansalaisille, että kannetaan yhteinen vastuu tästä mantereesta. Ainoastaan näin Eurooppa saa ihmisten tuen ja tulevaisuuden. Lopuksi kansallismielisyys Eurooppaa vastaan. Minun oma kotini on Bra- Bayerissa. Minä elän siellä perinteiden mukaan. Olen myös saksalainen, tuen Saksan jalkapallojoukkuetta Euroopan mestaruuskilpailussa, olen sydämen ja aivojeni avulla vakuuttunut siitä, että olen eurooppalainen. Haluan eurooppalaista perinnettä, kulttuuria, arvoja. Minä en salli sitä, että ääripään poliitikot sanovat, että tämä ei ole mahdollista. Olen bayerilainen, olen saksalainen ja olen myös eurooppalainen. Kiitos. Das Wort hat jetzt für Seuraavaksi puhuu sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä puheenjohtaja Pitella. Olkaa hyvä. Tente. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Juncker sanoi varsin hyvin. Brexit voitti ja äänestystulos on hyväksyttävä. Kunnioittaen enemmistöä, mutta ensimmäiseksi mieleen tulee kuitenkin ne britit, jotka viime torstaina olivat niin urheita, että halusivat valita Euroopan. Erityisesti ajattelen brittinuoria, jotka valitsivat tulevaisuuden. Me olemme teidän rinnallanne. Me olemme Erasmus-Eurooppa. Me olemme kulttuurin Eurooppa me olemme se Eurooppa, joka on miljoonia hankkeita tutkimuksessa, innovaatiossa ja yliopistoissa myös Britanniassa rahoittaneet. Me olemme se Eurooppa, joka käy vuoropuhelua ja kunnioittaa eri uskontoja. Me olemme Eurooppa, joka ajaa rauhaa. Se on kaikkein tärkein arvo, joka on britti nuorten sydämessäkin. Mikään kansanäänestys voi katkaista tätä historiallista lankaa, tunteenomaistakin lankaa, joka sitoo Britannia tähän mantereeseen vakaumuksellisesti. Britannia on osa Eurooppaa. Se ei ole pelkästään mikään sopimus, vaan ennen kaikkea ihanne. Ja siihen asti, kunnes Britannia oli lähtenyt Euroopan unionista, tämä toimielin on myös kaikkien brittienkin koti. Historia voi sitten valita syylliset tässä tapauksessa. Jos ajatellaan konservatuoreja tai konservatiiveja tai ne, jotka pelkästään pilvillön jo tarjosivat ja päivää myöhemmin katusivat jo, lupasivat paljon valitsijoille, mutta väärin. He lupasivat valitsijoille, että kun lähdetään Euroopan unionista, niin sitten ei kuitenkaan ei jätetty mitään käyttämättä. Saatiin kriisiaikaan Skotlannin kanssa. Ja poliittinen kriisi koko maassa, punta romahti, reaalitalous on vaikeuksissa ja siinä on huomassa koko maata. Ja jos joku väittää, että Euroopan union on halvannuttamassa heidän maataan, me emme saa nyt tässä olla pelkästään konservatiivipuolueen panttivankina heidän riidellessään. Eurooppamieliset voimat, jotka ovat myös täällä parlamentissa, kyllä tietävät, miten selvitä tässä yhdessä, jotta voimme tämän estää. Niin, että voidaan muuttaa ja kohentaa ja pelastaa Euroopan unionia. Brittiviranomaisten täytyy mitä pikimmiten osoittaa tahtonsa lähteä komission puolestaan täytyy käynnistää neuvottelut sen jälkeen, kun ilmoitus on saatu lähdöstä. Mutta minä kehottaisin pohdiskelemaan asioita vähän syvällisemmin, hyvät kollegat. Kansanäänestyksen tulos ei ole pelkästään venäläisen ruletin tulosta, jota Cameron harjoitti. Se on osoitus myös syvistä ongelmista. Maapalloistuminen on johtanut siihen, että on voittajia, mutta myös häviäjiä. Eriarvoisuutta on syntynyt. Ja me olemme olleet liian pitkään pelkästään puolustaneet heikosti häviäjiä heidän asiansa. Kuvittelemme, että tämä ratkaisee kaiken ja on saatu aikaan edistystä paljon. Ja, ja me pyskineet, pyrkineet vaurata myös jakamaan uudelleen yhdenarvoisuuden nimissä. Rahoituspuolella on tullut myllerrystä ja, ja siellä demokratia ja politiikka on unohtunut, mutta me olemme kuitenkin aloittaneet tätä työtä pankkiunionin avulla. Mutta paljon on työsarkaa edessä, jotta voitaisiin osoittaa, mikä valta on demokratialla – kun usein on kyse piilevistä voimista ja usein on rahoituskastien voimasta kyse. Meillä on nyt hajantunut manner ja meillä on vihaa, epätoivoa ja voi olla, että se muuttaa kaiken. Euroopan täytyy tarjota vastauksia näihin kysymyksiin. Ensimmäinen vastaus, kuten Jean-Claude Juncker jo totesikin, on, että me kunnioitamme oikeutta. Ja kun minä puhun oikeudesta, niin puhun nimenomaan ihmisistä, ihmisyksilöistä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kolme aata sosiaalisesti, korkeita tavoitteita myös lähetetyn työntekijöitä varten. Ja meidän täytyy sosiaalista polkumyyntiä, veron polkumyyntiä torjua. Meidän täytyy torjua myös ilmaston lämpenemistä. Ja meidän täytyy toimia näillä saroilla, tai sitten tämä jää köyhien sodan tantereeksi. Meidän täytyy myös miettiä kasvoja sopumista ja sen joustamista. Me sosiaalisesti haluamme mennä vielä pidemmälle kuin mitä te esitätte, herra Juncker. Meidän täytyy suosia julkisia sijoituksia, kuten myös yksityisiä investointeja. Me tarvitsemme kunnianhimoisemman investointisuunnitelman ja, ja, ja meidän ryhmämme vastustaa selvästi sitä, että Euroopan EU-oikeus ei muuttuisi millään tavalla budjettia käsiteltäisiin. Me tarvitsemme myös verotuksessa oikeudenmukaisuutta. Meidän täytyy, minä en tämän finanssisopimuksen puolesta äänestänyt, en parlamentissa Euroopassa selvittämäänkin ennen kuin mitä sanotte siellä. Lotta senza tregua e paradisi fiscali. Meidän täytyy torjua veroparatiiseja, veropetoksia ja käyttää se toteuttaa ne toimenpiteet, jotka on hyväksytty myös taksevaliokunnassa. Ja meidän täytyy kehittää demokratiaa. Nyt kansalaisten täytyy luottaa meihin. Me esitämme, että seuraavissa Euroopan vaaleissa me valitsemme suoraan puhemiehen, joka johtaa myös Eurooppa, joka on meidän kaupungin johtamme, pormestarimme, ja sitten kansat näkevät äänestyslipussa, kuka on ehdokas johtajaksi yhdessä kansallisten Euroopan puolueiden kanssa. Tämä osoittaisi, että saadaan todellista eurooppalaista poliittista tilaa. Meidän täytyy olla riittävän urheita, että tässä onnistumme. Meidän täytyy antaa mahdollisuus kansallisella uskoa Eurooppaan. Kaikin voimin meidän täytyy tämä tehdä intohimoisesti tunteella, että koska kansalaiset ovat sitä jo tukeneet. Thank you. Kiitoksia paljon arvon kollegat. Nyt pyydän, että edustaja Kamal, ESR-ryhmän puheenjohtaja, esittää seuraavan puheenvuoron. The British people have spoken. Britti kansa on puhunut. He päättivät lähteä Euroopan unionista. Olemme siitä, mikä henkilökohtainen näkemyksemme on. Meidän täytyy aina kunnioittaa kansalaisten demokraattista päätöstä, tehdä yhteistyötä ja siirtyä eteenpäin. Ihmiset ovat järkyttyneitä ja tunteita on esitetty puolina toisin kummallakin puolella Englannin kanavaa. Viime päivinä olen kuullut ihmisten sanovan, mikäli poliitikot olisivat olleet rehellisempiä kansalaisten suhteen ja kun he puheessaan olisivat puhuneet teosta, niin mitä sitten olisi tapahtunut, mikäli, mitä olisi tapahtunut, mikäli EU olisi tarjonnut enemmän Brit- Isolle Britannialle? Tämä on kaikki kuitenkin menneisyyttä. EU ja Ison-Britannian täytyy katsoa nyt tulevaisuuteen kummallakin puolen kanalia. Meidän täytyy alkaa pohtia neuvottelustrategiaa. Nyt täytyy huolella pohtia asioita lyhyellä aikavälillä siitä, sen suhteen, mikä on paras mahdollinen suhde lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, täytyy pitää pää kylmänä Johtajan täytyy pohtia myöskin, mitä EU haluaa tuolta suhteelta. Iso-Britannian kanssa jotkut sanovat, että mennä edetään hitaasti, jotkut sanovat, että pitää rangaista maata. Ja sitten on punta, mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on puhuttu myös sopimuksesta. Näkemyseroja on sekä Euroopassa että Isossa britannian artiklan 50 osalta. Pitäisikö pyrkiä etäsopimukseen, kauppasopimukseen tai johonkin muun skenaarion. EUn täytyy puhua selkein sanakäänteen, niin Iso-Britannia täytyy valmistaa omaa suunnitelmaansa. Tällä välin perusopimus on täysin selkeä ja sitä täytyy kunnioittaa. Sekä yhdistyneen kuningaskunnan että EUn puolella täytyy markkinoilla antaa varmuutta aikataulunkin suhteen. Nyt päätyy, täytyy olla valmiita neuvottelemaan sitten, kun artikla 50 aktivoidaan. Ja pitäisi saada aikaan sekä EUta että Iso-Britannian auttava, hyödyntävä sopimus. Loppujen lopuksi se, mitä jää käteen, on tärkeää tärkeämpi kuin neuvottelut. Henkilökohtaisesti kantaan sanoisin, että vuosisatoja Iso-Britannia on toivottanut tervetulleeksi ihmisiä kaikkialta maailmasta, monista Euroopasta, Euroopan maista, joissa oli fasismia ja diktatuuria, on tullut ihmisiä Euro- Euroopan suunnalta Iso-Britannian. Iso-Britannia alkoi jatkossakin olla avoin, suvaitsevainen, demokraattinen maa. Kuinka tässä sitten edetäänkin? EU ja Iso-Britannia tulevat olemaan läheisiä kumppaneja tulevina vuosina. Nyt ei ole oikea aika pitäytyä menneisyyteen. Nyt täytyy katsoa kohti tulevaisuutta. Samalla kun valmistamme neuvotteluita, nostamme hihat ylös, täytyy varmistaa, että Iso-Britannia, muistat, että Iso-Britannia on nyt naapuri, ei enää haluton alivuokralainen. Se on liberaalinen nimessä puheenjohtaja Verhofstadt. Kiitos puhemies. Haluaisin itse asiassa lähteä liikkeelle sanomalla Iso-Britannian kansalaisille, että aina on vaikea hyväksyä päätös, josta on eri mieltä. Mutta päätös on hyväksyttävä. Tuo valinta oli selvä ja sitä on kunnioitettava. Siitä taitavat olla yli 700 jäsentä täällä samaa mieltä, joten minusta tässä ei ole niin kyse siitä päätöksestä, valinnasta, joka on tehty. Valinta, sehän on demokratian, kaikkien demokratioiden keskiössä, mutta tämä on minulle niin vaikeaa, saman kuin muille ryhmien johtajille ja kaikille täällä täysistuntosalissa, on se, miten tähän päätökseen päädyttiin. Niin kielteinen kampanja. Faragein esitykset siitä, että pakolaiset esitetään samantyyppisesti kuin natsipropagandan aikana. I never thought it was possible that... En koskaan uskonut sen olevan mahdollista, että täällä parlamentissa oleva tekisi tuollaista valheet siirtolaisuudesta. Valheet siitä, että Turkki liittyy EU-hun ensi viikolla. Tai valheet 350 miljoonasta punnasta, jotka heti palautettaisiin hoitoon. Ja nyt ei palautetakaan. tuo pelon ilmapiiri, joka on luotu, tuo kielteisyyden ilmapiiri on kaikkein järkyttävintä, mitä yhdistyneessä kuningaskunnassa on tapahtunut. Ei ihmisten valinta. Ihmisten valinta on demokratiaa. Ja tänä päivänä nähdään tulokset. Miljardeja menetetty pörsseissä. Punta, punnan arvo laski ja laski edelleen, kun puhutte edustaja Farage. Odottakaa vain hetki. Ja aina kun Boris Johnson puhuu, niin sitä alhaisemmaksi punnan arvo muuttuu. Joten Brexittiä ajavat täälläkin, kuten edustaja Kamal sanoi, että tämä on vain hetkittäistä, tällainen pikkuongelma. No enpä tiedä. Kaikkien meidän nimissä toivon, että tämä on ohimenevä ongelma – mutta tiedän, että tarvitsemme mahdollisimman nopean päätöksen tälle epävarmuudelle. Tästä on päästävä mahdollisimman nopeasti eroon. Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että epävarmuus jatkuu. Ainoastaan se, että eroprosessi aloitetaan välittömästi – on se asia, joka saa päätöksen tämän myrkyllisen ilmapiirin, joka on syntynyt viime torstain. Tämä haittaa yritystoimintaa, investointeja. Tämä edustaja Farage on se, mitä kunnolliset kovasti työtä tekevät ihmiset ovat nyt saaneet osakseen niin kutsutun artikla 50 menettelyn aloittaminen ei ole rangaistus. Mistä puhutaan? Tämähän on ihan päinvastoin niille, jotka halusivat Brexitia. Silloinhan kunnioitetaan heidän toivomustaan, mutta tämä on kuitenkin toimi, joka saisi lopun tori kinastelulle tällä hetkellä. Yksi mies on ollut valmis tekemään kaiken, jopa uhraamaan 70 miljoonan kannan päästäkseen pääministeriksi yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriksi tai sanoisinko Englannin ja Velsin pääministeriksi. Sanoisin brittiedustajille kollegoille täällä, britit ja eurooppalaiset eivät voi olla tällaisessa limbotilassa enää. Sanotaan nyt ihan suoraan edustaja Kamal sanoi, että meidän pitää valmistella, neuvotella, e, valmistautua. Live-kampanjan edustajat ovat ihan hukassa nyt. Ketään ei ole johtamassa. Kamal haluaa lähteä. Kollega Puolan valtuuskunnasta haluaa uutta kansanäänestystä. Me 27 muuta jäsenmaata emme halua odottaa Tori-puoluetta selvittämään omia sisäisiä kiistojaan. Meidän tulisi voida nyt edistyä rohkeasti, päättäväisesti, yhtenäisinä myös kohti uutta suuntaa, koska meillä on uutta suuntaa, uutta tulevaisuutta vanhalle mantereelle. Jotta tässä yhdestä onnistuttaisiin, arvoisa puhemies, sanoisin kaikille kollegoille, että ei tässä tarvitse valtavasti mielikuvitusta, vaan ihan terve muisti auttaa meitä muistuttamaan siitä, mitä hienoja ajatuksia perustaja isillämme oli. Nämä pitää vain pitää mielessä. Tänään on hyvin selvää se, mitä tämä tarkoittaa, Jean-Claude. Me tarvitsemme tehokasta eurooppalaista hallintoa EU, EUlle ja euroalueelle. Tarvitsemme rajavartioston, eurooppalaisen rajavartioston, joka huolehtii kansalaistemme vapaasta liikkuvuudesta. Tarvitsemme taistelun mahdollisuuksia terrorismia rajat ylittävää rikollisuutta vastaan. Mahdollisimman nopeasti myös puolustusyhteisön, koska amerikkalaiset eivät ole enää valmiita maksamaan niistä, jotka eivät ole valmiita hoitamaan omia tehtäviään. Näin on ollut liian kauan. Meidän ei tarvitse lähteä nyt epämuodollisiin valmisteleviin keskusteluihin, neuvotteluihin. Meidän on osoitettava Euroopan kansalaisille, että pystymme rakentamaan uuden, paremman Euroopan unionin, joka pystyy puuttumaan niihin moniin kriiseihin, joita meillä on käsillä. Lopuksi. Tehdään nyt lopulta jotain ei-eurooppalaista, poikkeuksellista. Käytetään nyt kerrankin tätä mahdollisuutta. Arvoisa puhemies, Tämän Euroopan demokratian kehdon mahdollisuus on saada nyt jälleen Eurooppa oikealle tielle, eikä odotella enää hetkeäkään. Für die Fraktion der Vereinigten Linken. Yhten vasemmiston ryhmän nimissä puhuu nyt puheenjohtaja Zimmer, olkaa hyvä. Renten. Minä kannatan kansanäänestyksiä. Kannatan myöskin sitä, että kansanäänestysten yhteydessä toimitaan vastuullisesti ja tehdään johtopäätöksiä. Kyse on yhdestä demokraattisimmista välineistä, joka ylipäänsä on olemassa. Brittikansanäänestyksen tulos oli enemmänkin kuin pelkkä äänestys. Isossa perinnässä täytyy ottaa erittäin vakavasti. Sitä täytyy kunnioittaa, mutta on väärin uskoa, että britit ovat päättäneet ja nyt täytyy katsoa, miten edetään sillä muotolla, että EU-karavani jatkaa menoaan Placebo-pillerit ja rauhoittelut eivät auta, mikäli potilas on vakavasti sairas. EUn erosioprosessi Brexitin myötä on nopeutunut huomattavasti. Tämä on se syy, miksi minun ryhmäni ei hyväksy yhteistä päätösasematekstiä. Emme näe siinä minkäänlaista syvällistä pohdintaa tai itse kritiikkiä. Minä katson, että mikäli puhutaan muistamisesta, täytyy muistaa historian virheet ja väärät käänteet viime vuosikymmenenä EUn historiassa. Ja sitten se julma tapa, jolla on toimittu Kreikan, Ranskan, Kreikan, Espanjan ja Italian kannalta, kuinka monet Euro- niin monet Euroopan kansalaiset on heitetty pulaan. Talous- ja rahoituskriisi on jäänyt kansalaisten mieliin. Suvereeni kansallinen toiminta, kansalaisten parlamentimaisuus toimia ja hallitusten itsemääräämisoikeus ovat olleet mitä ilmeisimpiä. Valittavaa kyllä ei ole sattumaa, että Brexitin kannattajissa on monia jotka ovat menettäneet työpaikkansa, sosiaaliturvansa, terveydenhoitonsa ja eläkkeensä tai pelkäävät näiden puolesta. EUn säästöpolitiikka on ollut sellaista, että ei ole suojeltu ihmisiä ensiksi globalisaatiolta, päinvastoin kysynkin, miten sokeita neuvoston jäsenet ovat, mikäli he uskovat, että viime helmikuussa nyt lupaukset Cameronille – ja saman aikaan tehdyt sosiaaliturvan leikkaukset olisivat motivoineet ihmisiä äänestämään EUn puolesta. Ihmiset, joiden, ihmisten, ihmisten, jotka ovat muutenkin sosiaalisesti vaikeassa asemassa. EUn toimielimistäkin toteaisin mukaan parlamentista, että he katsoivat, että Margaret Thatcherin kaltaista Tilante ei enää ole ja EU-politiikka on päällimmäisenä. Solidaarisuus, yhteisömenetelmä ja Angela Merkelin toimet ovat olleet ratkaisessa myöskin jäsenvaltioiden kyvyttömyys osoittaa solidaarisuutta YK on pakolaisyleissopimuksen kansainvälisten sopimusten mukaisesti, kun pakolaiskriisiin on pyritty reagoimaan. Nämä kaikki asiat yhteensä ovat johtaneet pelkoihin ja huoliin, jotka ovat kaikki kohdistuneet EU-hun ja EU-kielteisyyteen. Ja britti-elitin toimet ja pyrkimykset ja toisaalta vaatimukset samasta palkasta samassa paikassa, samasta työstä ja tämän asian hylkääminen on johtanut pelkoihin ja huoliin likan luettuna huolet, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja pakolaisvirtoihin. Ne eivät auttaneet asiaa millään tavalla. Edustaja Farage, huolimatta siitä, minkälaisen mielikuvan te haluatte herättää, te oman kampanjani yhteydessä ette ymmärtäneet sitä, että osa ongelma, joka liittyy Lontoon poliittiseen taloudelliseen elittiin, ovat neoliberalistisia, mutta te olette itse vielä neoliberalistisempi kannoissanne. Tätä te ottanut huomioon. Ja EU-ssa pitäytyminen, tai se mikä jää päällimmäiseksi on se, että teidän kampanjanne jää ihmisten mieliin maahanmuuttajilla ja pakolaisilla pelottelu oli siellä päällimmäisenä. Tämä jää ihmisten mieliin. Emme halua rangaista Iso-Britanniaa äänestyksestä, mutta me haluamme selvyyttä. Ja niin on kun EU, Iso-Britannia on virallisesti päättänyt, erottanut, päättänyt erottautua Iso-Britanniasta, haluamme päätösasemasta tekst, sanan immediately välittömästi pois. Pohjois-Irlannin ja Skotlannin näkemyksiä täytyy kunnioittaa. EUta ei saa päästä niin kuin koiraa veräjästä. Rauhan prosessin jatkuminen pois yhdessä täytyy taata. Se ei saa vaarantua. Meidän täytyy myöskin ottaa vastuumme ja osoittaa solidarisuutta pois Iranin kansalaisia kohtaan. Mikäli neuvosto tänään kokoontuu ja käsittelee kysymyksiä, me vaadimme, että Euroopan parlamentti alusta pitäen pääsee mukaan näihin neuvotteluihin, eikä vasta sitten, kun tehdään lopullisia päätöksiä. Haluamme myöskin, että alusta pitäen Euroopan parlamentti on mukana, kun on kyse laajemmasta kysymyksestä, joka liittyy EUn tulevaisuuteen ja tulevaan kehitykseen. Asioita ei jatkossa voi enää päättää suljetun ovien takana. Ensimmäinen askel olisi se, että yhteisömenetelmän poistaminen ja korvaaminen hallitusmielisen menetelmä vihdoinkin lopetettaisiin kerta kaikkiaan. Ensimmäinen askel olisi tämä. Tunne. Seuraavaksi vihreiden nimissä puhuu nyt vihreän ryhmäpuheenjohtaja Lamberts. Hyvät kollegat, on hetkiä, jolloin poliittinen kello pysähtyy. Ja sehän tarjoaa meille valinnanmahdollisuuden. Toisen maailmansodan jälkeen vallat tekivät valinnan ja he puhuivat jakamattomasta itsemääräämisoikeudesta, mutta halusivat jakaa toimivallan ja saisivat rauhan ja vaurainen ajan, joka on ennen näkemätön ollut Euroopan historiassa tähän asti. Brittien kansanäytön jälkimainingeissa varmasti voidaan ajatella, että meidän mantereemme hanke sai kovan iskun, mutta entäpä Irlanti, Tanska, Alankomaat, niin kun ajaa kuinka paljon epäluuloisempia kansalaiset ovat Euroopan rakentamishanketta kohtaan. Eli nyt on tullut korkea aika, että me vastaamme näihin. Jälleen kerran meidän täytyy tehdä valinta. Ja se tarkoittaa Euroopan unionin jälkihenkin jäämistä. Meillä on kolme mahdollisuutta. Ensinnäkin se, joka viime viikolla yhdistyneessä kuningaskunnassa tuli ilmi, eli nationalistinen ja muukalaisvihaamielinen Le Pen, Farage, Orban ja muut edustavat tätä valintaa. Tämän valinnan puolustajille minä haluan sanoa, tämän vaihtoehdon puolustajille minä todennan, että olette oikeassa. Kyse on itsemääräämisoikeudesta ja demokratiasta, eli demokratiomme kyvystä vapaasti tehdä omat valintansa tulevaisuudensa hyväksi, mutta te valehtelette, kuka voi uskoa että kaikkien yksi vahvimmista jäsenvaltioista yksin pärjäisi menestyksellisesti, kun ajatellaan monikansallisten yritysten voimaa, ilmastonmuutosta, veropetoksia, kiertoa, terrorismia tai pakolaisen vastaanottamista. Minä sanon teille, yksikään muuri ei ole riittävän korkea ja tiivis, että voitte Euroopan sulkea tällä vuosituhannella. Ja on kyse aina jaetusta itsemääräämisoikeudesta. Toinen vaihtoehto, joka meillä on, herra Juncker, on se, jota enemmistö puolustaa Euroopan hallituksista komission rinnalla. Nimittäin tässä jäsenvaltioiden kykyä rajoitetaan liittyen budjettia ja niin, että kilpailutetaan sosiaali- ja verojärjestelmiä ja voivat ikään kuin vapautetaan niin, että sääntelyä puretaan ja varsinkin herra Timmermans on tätä ajanut ympäristö- sosiaaliasioissa. Jorova Malmström on mukaan kauppasopimuksia ollut laatimassa ja tarkoituksena on nimenomaan estää meidän kykymme toimia ja tässä käänny neuvoston puoleen. Kyse on myös läpinäkyvyydestä päätöksenteessä niin, että ei joudu siten hin, poliittista hintaa maksamaan tästä valitusta politiikasta. Meillä on 25 vuotta harjoitettu tätä politiikkaa, Juncker. Miksi, miksi olette tämän jatkuvuuden valinnut, eikö olisi ollut hyvä olla tämän toisenlaisen komission puheenjohtajaa. Ja tämän uusliberaalin ortodoksen kannattajalle minä sanon ei, jos te suitsitte jäsenvaltioita, niin se ei välttämättä johda kasvuun. Ei, kun se ei todellakaan johda työpaikkojen luomiseen, eriarvoisuuden poistamiseen. Jos rikkaat vain rikastuvat, niin se ei yhteiskuntaa auta. Siinä omat valintansa jotka ovat johtaneet euroskeptisismiin, koska tien varrelle on jäänyt enemmistö meidän kansalaisistamme. Mutta me haluamme tukea kolmatta vaihtoehtoa, joka on päättäväisesti Euroopan myönteinen, siitä ei ole epäilyksen häivääkään. Me haluamme, että Euroopan unioni, me palaa juurilleen tässä hankkeessa, joka on luonut rauhan, niin että Demokraattiset oikeudet ovat vahvistuneet niin, että olen saaneet jaettua kestävää kasvua. Ja minä pyydän itseltämme ja teiltä ja kysyn, onko mahdollista jakaa tätä vaurautta sosiaalisen ja verounionin myötä. Jos ajatellaan energiaunioni, joka on ollut myös meidän tärkeimpiä hankkeitamme, entäpä me kiellämme ne myrkyt, jotka tuhoavat ympäristöämme ja haittavat kansanterveyttä. Entäpä vapaakauppa, joka on toistaiseksi auttanut vain harmoja? Onko mahdollista, että me voisimme ottaa vastaan ihmisiä, jotka pakenevat sortoa, kurjuutta ja sotaa? Onko mahdollista, että yhteiskuntamme pystyisi noudattamaan planeetan antamia rajoja? Onko mahdollista antaa uutta henkeä demokratialle niin, että kansalaiset ovat mukana tässä jakamassa valtaa? Ja onko myös ihmisarvo palautettavissa, kaikkien ihmisten ihmisarvo, täällä ja muualla, tänään ja tulevaisuudessa? Meidän vastauksemme on kyllä. Kaikki tämä on mahdollista sillä ehdolla, että vain sitä halutaan. Jos Euroopan unioni ottaa tämän tahdon nyt välineekseen, niin varmasti pystyy palauttamaan kansalaisten luottamukseen. Mutta aika rientää, jos me emme ota huomioon brittiäänestyksen merkkiä, jos emme tulkitse sitä oikein, niin se johtaa Euroopan unionin hankkeeseen tappioon. Eurooppa on liiaksi kokenut pahinta, että se menettäisi toivonsa, mutta aina pyrkii parempaan. EFDD. E e ryhmän nimissä puhuu seuraavaksi edustaja Farage. Good morning. Good morning. Hyvää huomenta. Hassua vai mitä? Eikö olekin hassua? Thank you very much for that. Very... Kiitoksia tästä lämpimästä tervetuloa toivotuksesta. Miten ihmiset ovatkaan muuttuneet? Hetkinen vain. Arvon kollegat, demokratian merkittävä ominaisuus on, että kuunnellaan ihmisiä, kun he puhuvat, vaikka ei olekaan samaa mieltä. Well, thank you, Mr. Schultz. Kiitoksia, herra Schultz. Eikö olekin hassua? Kun tulin tänne 17 vuotta sitten ja sanoin, että haluan johtaa kampanjaa, jolla saadaan Iso-Britannia jättämään Euroopan unioni, te kaikki nauroitte minulle. Minun täytyy kyllä sanoa, ei teitä kyllä nyt naurata, vai mitä? Syy, miksi olette niin järkyttyneitä ja miksi olette vihaisia, on täysin selvä. Tämän aamun vihaisten puheenvuoron perusteella teidän poliittinen hankkeenne on epäonnistunut, mutta ette sitä tunnusta. Ette tunnusta sitä, että teidän valuuttanne on huonossa tilanteessa. Katsokaa vaikka välimertä. Ei, ei, ei olette pakottaneet Kreikan ja muut Välimeren maat köyhyyteen, niin siinä olisi erittäin hyvin. Mutta kun Rova Merkel viime vuonna halusi, että mahdollisimman moni ihminen tulee Välimeren yli Euroopan unioniin, tämä johti valtaisaan valtaisen juovan syntymiseen eri valtioiden välille. Pääasiallinen syy, miksi Iso-Britannia äänesti niin kuin se äänesti, oli se, että te olette salamyhkäisesti toimineet ja ette ole kertoneet totuutta iso britannian kansalaisille ja muille eurooppalaisille. Te olette muodostamassa poliittista unionia väkisin. Pakottaneet ihmiset poliittiseen unioniin. Ja kun vuonna 2005 Alankomaissa ja Ranskassa ihmiset vastustivat tuota poliittista unionia ja hylkäsivät perustuslain, te jätitte tämän huomiotta ja sitten Lissabonin sopimuksen ujutitte sisään takaojen oven kautta. Viime torstai oli seisminen järisyttävä tulos, ei pelkästään brittipolitiikan, vaan ehkä jopa maailmanlaisen politiikan kannalta, koska pienet ihmiset, tavalliset ihmiset, joita oli sorrettu viime vuosien ajan, ja ihmiset, joiden elintaso oli laskenut, nämä ihmiset hylkäsivät monikansalliset yritykset ja kaupalliset pankit. He hylkäsivät suuren luokan politiikan ja sanoivat, että me haluamme maamme takaisin. Haluamme omat kalastusvetemme takaisin, haluamme rajamme takaisin. Me haluamme olla itsenäinen, itse hallin, itse omasta, omista asioistaan päättävä valtio. Ja tätä päätöstä täytyy kunnioittaa. Näin täytyy tapahtua. Me tarjoamme nyt toivon kipinää demokraateille kaikilla muuallakin Euroopassa. Yhden ennusteen haluan tehdä tänä päivänä. Iso-Britannia ei tule olemaan viimeinen jäsenvaltio, joka jättää Euroopan unionin. Kysymys kuuluu, mitä seuraavaksi tehdään? Brittihallituksen tehtävänä on aktivoida artikla 50. Minun täytyy sanoa, että minun nähdäkseni tässä ei pitäisi viivytellä liian pitkään. Olen täysin samaa mieltä Junckerin kanssa siitä, että brittikansa on äänestänyt ja nyt täytyy varmistaa, että äänestyksen tulos toteutuu. Olisin sanoa, että aikuismaisella asenteella täytyy nyt ryhtyä neuvottelemaan uuden tyyppisestä suhteesta. Tiedän, että tuskin kukaan teistä on koskaan tehnyt kunnollista työtä koko elämänsä aikana. Tuskin kukaan teistä on tehnyt työtä liike-elämän palveluksessa tai kaupan palveluksessa tai koskaan luonut työpaikkoja. Mutta kuunnelkaa, hyvät ihmiset. Omri. Herra Farage, odottakaa hetkinen. Arvon kollegat, ymmärrän kyllä teidän kiihtymyksenne. Tehän käyttäydytte nyt samalla tavalla kuin UKIP-puolueen jäsenet yleensä käyttävät täällä parlamentissa. Älkää nyt ryhtykö apinoimaan UKIP-puolueen edustajia. Herra Farage, minun täytyy sanoa teille, että mikä te sanotte, että kukaan ei ole tehnyt, tehnyt täällä rehellistä työtä, niin katsokaa sitten myöskin itsenä. Quite right, Mr. Tätävän oikeassa. UKIP yleensä taisteli hallit, hallit, hallintokoneistoa vastaan ja nyt hallintokoneisto pistää kampoihin. Teidän maiden ja minun maani välillä käydään valtavasti kauppaa tavaroilla ja palvelulla. Tuo kauppa on kumpaakin osapuolta hyödyttävää kauppaa. Kaupalla on merkitystä, se on tärkeä asia. Mikä te haluatte nyt ryhtyä ikäviksi ja tyrmätä järkevän kauppasopimuksen seuraamukset tulevat olemaan teille paljon ikävämmät kuin meille. Ja mikä sopimus ei syntyisi, sekin on parempi ison kannalta kuin nykyinen surkea sopimus, joka meillä on. Mikäli nyt mennään siihen, että otetaan tariffeja käyttöön esimerkiksi autokaupan kohdalla, niin silloin saadaan tuhannet Saksan työntekijät ovat vaarassa menettää työpaikkansa. Joten ollaanpa nyt pragmaattisia ja järkeviä ja aikuismaisia ja realistisia. Ja laatikaamme järkevä tariffi vapaa, tullivapaa sopimus. Ja tämän jälkeen sitten, tämän jälkeen tunnustetaan se, että yhdistyskuningaskunta tulee olemaan teidän ystävänne, tulee tekemään teidän kanssanne kauppaa ja tulee tekemään yhteistyötä kanssanne. Me tulemme olemaan teidän parhaita ystävienne koko maailmassa. Mutta hoidetaan tämä järkevästi ja sallikaa se, että me lähdemme pois. Ja jatkossa pystymme sitten toteuttamaan globaalia ambitiotamme. Für die ENF-Fraktion. ENF-ryhmän nimissä seuraavaksi puhuu edustaja Löpen. Esi. No jo vain. No niinpä niin, hyvät kollegat. Miten te hermostutte nyt tuolla tavalla? Kuinka kaunis historia on. Vapauden päivä on koittanut ja kansakunnan tahto on nähty. Brittiystävien äänestys EU-sta lähdön puolesta on kaikki, ehkä kaikkein tärkein historialliset tapahtuja, mitä Mantereella on ollut, sitten Berliinin muurin kaatumisen. Se on vapauden merkki, joka on lähetetty koko maailmalle. Se on myös rakkauden huuto kohti omaa kansaansa. Britit valitsevat haluamansa tien, joka on teidän sulkemanne aina ollut. Ja kun täällä puhuu aina siitä, että Euroopan unioni täysin peruuttamaton, mutta brittikansa on nyt osoittanut, miten tämä on räikeästi valhe. Se on demokratian loistava voitto. Se on selvä isku kasvoihin niitä kohtaan, jotka edustavat vihaa, valhetta ja kiristystä. Ja kiitos siitä, että te juuri on nyt esimerkin tästä, kun täällä huudit, huusitte. Teidän huutonne apoklapsin tai pörssin romahtamisen osalta. Ja tämä ovat suverenilla tavalla osoittaneet tahtonsa ja osoitatte, kuinka valheellisia te olette olleet. Siis mistä te oikein yllättyneitä olette? Jo vuosikymmenen ajan Euroopan jo on rakentanut Eurooppaa kansaa vastaan. Ranskan ja Alankomaiden 2005 järjestetty kansanedustus osoittaa tämä, mutta se unohdettiin. Irlanti Lissabonin sopimuksen torjusi, Kreikka joutui menemään polvilleen myös kansanäänestyksen jälkeenkin. Ja todellakin väkivaltaisella tavalla heille tarvittiin vain jatkuvaa köyhyyttä. Brittikansa on nyt tehnyt tämän kaikkein kauheimman rikoksen, että hän on noussut EUn yläpuolelle ja vastustanut propagandaa Euroopan unionista kun on vuosikymmenen ajan ollut sokeutunut ja toteuttanut absurdia politiikkaa, joka on johtanut työpaikkojen häviämiseen ja valtavaan maahanmuuttoon, niin totta kai on vaikeaa korjata todellisuutta ja ymmärtää, mitä tässä on käymässä. Euroopan unionin propaganda vasemmalla, keskellä, oikealla, samassa. No niin, yrittäkääpä nyt palauttaa järki käteen ja olkaa iloisia siitä, että kansakunnat ovat vapautumassa. Suvereni oikeus nyt vaan unohtakaa maksut Euroopan unionille patriotismia taloudessa ja muutenkin. Siinä kaunis tulevaisuus yhdistyneelle kuningaskunnalle, joka antaa rohkaisua meille kaikille rakentaa jotain parempaa. Minä olen jo kuullut sellaisia ajatuksia, että te maksatte kalliin hinnan tästä, että pel- haluatte muut tekemään samoin, tai mikä omituisinta niin, että unohtakaa Brexit ja hamaan tulevaisuuteen. Se ei ole kovin demokraattista menetelmää. Se yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt valintansa ja meidän täytyy kunnioittaa tätä tahtoa, piste. Teidän vaihtoehtonne ovat yksinkertaisia joko pidätte kiinni teknonaarisesta ja kallista Euroopasta niin, että saadaan jotain kammottavia hankkeita vielä euro, enemmän Euroopan puolesta, kun kansa haluaa vähemmän, tai sitten petätte lupaukset ja luotte totalitarismia, tai haluatte toisenlaista Eurooppaa niin, että yhteistyötä harjoitetaan vapaiden kansakuntien ja valtioiden kesken. Minun maani Ranskan puolesta minä haluan valita vapauden tien, joka on myös ainoa suuruuden tie. Eläkööt vapaat kansakunnat, eläköön Ranska ja eläköön yhdistynyt kuningaskunta. Das Wort hat jetzt die Fraktion. Seuraavaksi puhuu sitoutumaton edustajana edustaja dots. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos Arvoisa puhemies, yhdistyneen kuningaskunnan kansa on antanut tuomionsa. Tätä päätöstä ei voida pyörtää. Britit ovat tunnustaneet, että EUn ongelmat ovat vakavia. Britit haluavat nyt kulkea omalla tiellään. Tämä kansanäänestys on demokratian voitto. Tulos ei ollut sellainen, jota eroava pääministeri toivoi, mutta häntä pitäisi kiitellä siitä, että kansalaiset saavat äänestää. Britit ovat vuosikausia pyrkineet kertomaan teille turhautumisestaan huolistaan Euroopan unionista, mutta te ette kuunnelleet. Tänään te kuuntelette. Nyt kuitenkin pitää toimia rauhallisesti. Toimielinten ei pitäisi reagoida nyt refleksinomaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole kääntänyt selkäänsä Euroopalle. Meillä on ollut pitkään eurooppalaisten liittolaisten kanssa myönteiset suhteet, jotka perustuvat vapaaseen kauppaan ja yhteistyöhön yhteistyöhön, joka tekee maailmastamme hyvinvoiman rikkaamman. Ei tämä tee meistä vähemmän eurooppalaisia tai vähemmän optimistisia. Yhdistynyt kuningaskunta on niin vahva, että se voi selvitä itse. Mutta me puolustamme myös naapureidemme vapautta. Katsotaan nyt uuden kauden suuntaan. Euroopan unioni ja yhdistynyt kuningaskunta voivat olla rauhallisessa läheisessä yhteistyössä kansojemme etujen mukaisesti. Kiitos. Liebe Kolleginnen että ich werde ab jetzt... nyt aina olla erittäin tiukkana puheenjohtajan suhteen. Seuraavaksi komission nimissä herra Juncker. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, että tämän keskustelun yhteydessä kuulin asioita, joita, joihin uskon ja ennen tätä keskustelua. Kansaismielisyydelle ei pidä antaa liikaa asiaa kansal- kansakuntia ja kansanmielisyyttä kunnioittaa, mutta on myöskin henkilöt, jotka sanovat olevansa patrioteja, mutta eivät sellaisia välttämättä ole. Viime viikon tapahtumien yhteydessä ei pidä sekoittaa asioita kesken, eikä pidä antaa sellaista kuvaa, että Eurooppa on vain säästötoimien Eurooppa. Kaikki hallitukset mukaan luettuna, ne jo, hallitukset, joissa on mukana ekologisteja, ovat osallistuneet tämän politiikan säätämiseen. Tämä huomioitukseksi edustaja Lambertsille säästötoimista ja tiukoista toimista on yhdessä päätetty tehty. Vihreät ja ekologiset ovat mukana näissä hallituksissa. Silloin kun te olette oppositiossa olette erittäin tiukkoina, mutta hallituksessa toimitaan niin kuin kaikki muutkin. Ette te voi tässä nyt ryhtyä antamaan kenellekään oppituntia näissä kysymyksissä. Pystyn kuningaskunta ei äänestänyt satopolitiikasta taikka rajavalvonnan puutteesta Yhdessä muiden suuntaan ei ole myöskään eurossa mukana, joten politiikka ei millään tavalla kosketa sitä. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Schengen-vyöhykkeessä mukana, joten yhdistynyt kuningaskunta voi itse hallinnoida rajojaan, joten älkää nyt tällaisia puhuko. Se, mitä teille kerrotte, herra Farage, te sanoitte muutama päivä sitten, että budjettikysymyksissä te olitte erehtynyt olette tehneet virheen. Mikäli olisitte sanoneet tämä asiat ennen äänestystä, olisin voinut teitä onnitella, mutta te valehtelitte suoraan sanottuna. Ette puhunut totta. Te vääristelette totuutta. Herra Farage, mielelläni keskustelisin teidän kanssanne. Meillä on samantyyppinen huumorintaju. Minä pahoittelen kovasti siitä, että tämä on viimeinen kerta, kun voimme käydä keskustelua, koska tällaista ei tule enää tapahtumaan jatkossa. E- Kiitoksia. Neuvosto nimisi sitten rouva Enish Plechard. Kiitos puhemies. Haluaisin toistaa, että valinnanvaraa ei ole. Meidän kunnioitettava kansanäänestyksen tulosta ja sen on oltava meidän herätyssoitto kaikille. Näinä aikoina vastaus ei välttämättä ole, että enemmän tai vähemmän Eurooppaa, vaan on kyse paremmasta Euroopasta, vakuuttavasta Euroopasta. 27 unioni jatkuu, jos Britannia päättää lähteä, mutta selvä on, että meidän on toimittava. Meidän unionimme voi olla olemassa vain, jos miljoonat ja miljoonat kansalaiset tukevat sitä, jos kerran sen heitä pitää palvella ja suojella. Ja me emme voi pitää itsensä selvänä tätä tukea, siksi sen puolesta on tehtävä yötä myöden työtä. Ja kuten totesin, EU, Britannian kansanäänestyksen tulos ei tarkoita, että uhat ovat jotenkin kadonneet, yhteiset uhat. Ei se tarkoita myöskään, että jokainen kansakunta pärjää omillaan paremmin kuin osana yhteistä mannerta. Itse asiassa geopoliittiset kehityskulut osoittavat, että tarvitaan yhtenäisyyttä. Yksikään maa planeetalla ei yksin selviä haasteista. Siksi neuvosto ja parlamentti joutuvat tekemään rakentavaa yhteistyötä puuttuen suuriin kysymyksiin, joihin kansalaiset haluavat vastausta EU-ta. 27 jäsenvaltion EU on uusi todellisuus, mutta me emme saa kavahtaa sitä, mitä me voimme tehdä kuitenkin haasteisiin vastataksemme. Esimerkiksi taataksemme kansalaisten turvallisuuden, hoitaa maahanmuutto- ja pakolaisvirrat, antaa uutta pontta taloudelle luoden työpaikkoja kansalaisille Euroopassa. Eli varmistakaamme se, että me säilytämme ystävyytemme maailmassa, joka on nopeasti muuttamassa kovin mutkikkaaksi. Meillä ei ole varaa irtaantua toisistamme. Meillä on yhteisiä etunäkökohtia. Eli meidän täytyy löytää yksinkertainen käsitys siitä, että meillä on yhteisiä intressejä enemmän kuin erilaisia intressejä tässä maailmassa. Jos joku on väsynyt jatkuvan yhteistyökään, niin olko tämä herätyssoitto puhemies, kuten aina neuvosto on kyllä valmis tekemään työtä parlamentin kanssa. Frau Kiitos paljon. Nyt käänteisessä järjestyksessä. Ensin sitoutumattomat edustaja Dodds, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan tarkkaan, miten tätä keskustelua käydään. Ymmärrän, että tunteet käyvät kuumina tänä aamuna, mutta samalla on vahvistettu kaikki brittien stereotyyppiset pelot, joita vastustettiin 23. päivä kesäkuuta. Tämä lähestymistapa ei enää toimi brittien suhteen. Nyt on hyväksyttävä kansanäänestyksen tulos ja rakennettava suhde, joka on vastavuoroisesti hyödyksi kaikille kansalaisillemme. Suhde, jossa kunnioitetaan meidän päätöksiämme, mutta kuitenkin haluamme ajaa hyvinvointia, suojella ihmisoikeuksia ja saada rauhaa maailmaan, josta on tulossa yhä vaarallisempi. Kiitos. Vielen Dank, Frau Herr Juncker, bitte. Kiitos, puheenjohtaja Juncker. Niin, arvoisa puhemies. Pahoittelisin parlamentilta, että joudun lähtemään. Herra Timmermans jää tänne. Hän sanoi, että hän jää mielellään tänne. Minulla on brittipääministerin kanssa nyt tapaaminen, ja koska kunnioitan brittidemokratiaa, minun on lähdettävä. Kiitos paljon puheenjohtaja Juncker. Nyt ENF-ryhmän nimissä edustaja De Graaf. Puhemies 23. kesäkuuta 2016 oli historiallinen päivä, mahtava päivä Euroopan historiassa. Euroopan vapauttaminen on lähtenyt nyt liikkeelle yhdistyneestä kuningaskunnasta. EU, ilkeä unioni, tästä lähtee nyt yhdistynyt kuningaskunta. Tämä on epäonnistunut hanke. Tässä pelataan äänestäjien elämillä eikä oteta huomioon EUn kansojen tarpeita. Brittikansan kanta on se, että jäsenvaltioiden on voitava itse päättää. Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta muuallakin kansalaiset ovat joutuneet seuraamaan tämän ilkeän unionin toimia – poliittinen, taloudellinen integroituminen on saatava loppumaan. Kansalliset rajat takaisin. Yhdistynyt kuningaskunta pääsee nyt päättämään omista rahoistaan, laistaan ja rajoistaan. Nyt pitää vapauttaa muut maat, Alankomaat, Ranska, Italia, Puola, Romania. Kaikki Euroopan kansat. Puheenjohtaja Junckerille sanoisin, että lopettakaa, kun ette osannut pitää EUta yhtenäisenä. Junckerin pitäisi erota, tarvittaisiin uusi komissio tähän ilkeän unioniin. E ryhmän nimissä vielä edustaja Farage. London, stock markets rally. London pörssi on 12 prosentin nousussa, puntaan heikoilla, mutta 2014 heinäkuusta alkaen niin on ollut. Australian Uuden-Seelannin pääministerit miettivät, kuka olisi se ensimmäinen maa EUn ulkopuolella, joka voisi tehdä kauppasopimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. As, aika hyvältä näyttää. Ainoa myllerrys on poliittinen myllerrys. Pääministeri erosi ja komission jäsen Lordi Hill erosi, molemmat hyvistä syistä koska ne ei oikein ehkä voida työväen puoluejohtajastakin päästä vielä eroon. Mutta poliittinen myllerrys voi olla aika terveellistä ja hyväkin asia. Kun minä tulin politiikkaan, kun poliittinen luokka johti meidät sotiin ja tarvitsi eurooppalaista hanketta, jos viime viikon tulos hävittää muutaman poliitikon, mikä siinä, mutta ensi vuonna voin ehkä itsenäisyyspäivää 23. heinäkuuta viettää. Ryhmän, ryhmän nimessä nyt sitten Alan Smith, olkaa hyvä. Thank you. Puhemies, kiitoksia. Minä edustan Skotlantia Euroopan parlamentissa. Olen ylpeä skotti, mutta samalla ylpeä eurooppalainen. I want my country. I want my... Minä haluan, että minun maani on kansainvälinen, tekee yhteistyötä muiden kanssa. E, se on, se alue, se on ekologinen, oikeudenmukainen ja eurooppalainen. Skotlannin kansalaiset, samoin kuin Pohjois-Irlannin kansalaiset ja lontoolaiset ja monet ihmiset Walesissa ja Englannissakin äänestivät sen puolesta, että he halusivat pysyä kansojen perheessä Euroopan unionissa mukana. Minä toivon, että tätä kunnioitetaan. Monista asioista täytyy neuvotella. Pää täytyy pitää kylmänä, mutta sydän lämpimänä. Mutta minä pyydän, muistakaa yksi asia. Skotlanti ei pettänyt teitä. Minä pyydän, minä rukoilen teitä, kollegata, älkää tekään pettäkö nyt Skotlantia. Für die Vereinigte Linke. Ysten vasemmiston nimissä nyt sitten edustaja Anderson, olkaa hyvä. E Kiitos. Pete Diane Dodds, Marie Le Pen sanoisivat, että me Pohjois-Irlannissa olemme yhdistyneen kuningaskunnan äänestyksen sitomia. Me sanomme, että emmekä ole. Ja kuten edellinen edustaja herra Smith totesi, me haluamme, että te kunnioitatte äänestystulosta. Me olemme äänestystuloksen takana Pohjois-Irlannissa, ihan kuin Skotlantikin. He halusivat jäädä EU-hun. Me hyväksymme ja kunnioitamme. Me hyväksymme ja kunnioitamme ja puolustamme ihmisten toivoa Pohjois-Irlannissa, mutta Englanti haluaa meidät riistää Euroopan unionista. Jos näin käyn, niin se on ihan kuin Britannia jälleen vain hallitsee. Demokraattinen tulos saatiin, me halusimme jäädä EU-hun. Ja minä sanon teille, että viimeisin asia, mitä Irlannin kansa haluaa, on uusi EU-raja niin, että 27 jäsenvaltiota ovat siinä keskellä. Te ja EU tuki, tuitte meidän rauhanprosessiamme ja minä pyydän, että jatkatte samaan tapaan. Sinn Fein teimme työtä sen puolesta, että olisi jääty EU-hun sosiaalisemman ja oikeudenmukaisen Euroopan, demokraattisemman Euroopan puolesta. Ja nyt minä sanon komissiolle ja neuvostolle, jotka eivät ole kuunnelleet, eivätkä tajunneet, kuinka syvä oppositio oli kansan parissa heidän epädemokraattisia käytäntöjään vastaan tai epäsosiaalista politiikkaansa vastaan. Tämä sosiaalipolitiikka ja nämä käytänteen on muutettava, jos EU jää, halutaan jäädä henkiin. Kuunnelkaa tätä. Minä pyydän, että te kunnioitatte Pohjois-Irlannin tulosta. Kiitos Rova Anderson. Tämä viesti meni kyllä perille. ryhmän nimissä seuraavaksi edustaja Verhofstadt. Ihan lyhyesti puhemies tämän keskustelun lopuksi haluaisin vedota niin jäsenin, jotka ovat täällä paikalla. Toivoisin, että meiltä saataisiin nyt tiukka viesti Eurooppa-neuvostoon. Euroopan kansalaisille myös paras tapa – on se, että äänestetään suurena joukkona yhteisen valmistelemamme päätöslauseman puolesta. Toivon, ettei lähdetä nyt sanomaan, en pidä tuosta, en tästä. Poliittisesti nyt on tärkeää se, että saadaan suuri enemmistö tämän päätöslauselman taakse. Ja ihan viimeisenä edustaja Farage sanoi, että minä olen järkyttynyt – te ikään kuin puolustatte kovasti työtä tekevää pientä kadun miestä. En tiedä, onkohan kaikilla muilla tällaisia offshore-rakennelmia kuin teillä. No, mutta myönteisessä hengessä kuitenkin. Lopulta päästään eron suurimmasta tuhlauksesta Euroopan unionissa. Tätä on maksettu 17 vuotta, siis teidän palkkaanne. Kiitos. Für die ESA-ryhmän nimissä nyt edustaja Legutko, olkaa hyvä. Sanoin Państwo, muszę... Kiitoksia puhemies. Arvonaiset herätä. Minun täytyy sanoa, että olen hieman nyt pettynyt tähän keskusteluun, mitä täällä käytiin. Erittäin ikävä asia on tapahtunut. Puhun nyt Brexitistä. Se on ikävä ja vaaran asia, mutta ei yhdistyneen kuningaskunnan kannalta, koska se pärjää kyllä Euroopan unionin ulkopuolellakin ihan hyvin – jotain ikävää tässä tapahtuu pikemminkin EUlle, ei tässä brittejä pidä sääliä. Tämä on pahinta, mitä koskaan on tapahtunut Euroopan integraation historiassa. Mutta mitä te teette? Te käytätte samoja sanoja, samoja loukkauksia ja solvauksia kuin aina ennenkin. Ihan sama samaa peliä kuin aiemminkin, mutta hieman suuremmalla tunteella tällä kertaa. Meidän täytyy nyt ryhtyä pohtimaan asioita. Johtajamme ovat tehneet ikäviä asioita. Komissiolta kysyisin, mitä työtä tehdään, jotta tästä päästäisiin yli. Euroopan parlamentin enemmistö. Teiltä kysyn, mitä te aiotte tehdä, koska ette te tässä nyt puhalla yhteen hiileen kansallismielisiä ja sovinisteja tässä halutaan syyttää kaikesta. Se tarkoittaa sitä, että te ette oikeastaan ole ymmärtäneet, mikä tämän päivän realiteetti on. Te soitatte takaa viisaatte samaa vanhaa virta kuin aina ennenkin. Haluaisin kuulla, mitä nyt aiotte tehdä. Tilanne ei ole kovinkaan ruusuinen. Ihminen on ainoa elävä olento, joka voi ottaa opikseen virheistään. Mietinkin vain, Päteekö tämä meidän johtajiimme Euroopassa? Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä nyt edustaja Pitella. Kiitos puhemies. Yksi asia vain Faragelle. Minä en viheltänyt, en osaa ja osaisinkin, en olisi kyllä viheltänyt kollegoja kohtaan tai ketään kohtaan. Mutta yhden asian joudun sanomaan. Te ette tehneet hyvää maallenne Historia sen tulee osoittamaan. Valitettavasti historia on sen osoittava. Nyt ei ole syytä käydä polemiikkia. Nyt ei ole syytä polemisoida välineellistä. Tämä on tärkeä historiallinen käännekohta. Meidän täytyy saada selvyyttä aikaan. Jos jotkut halusivat Brexittiä, niin Brexit tulee. Ja, ja nyt miksi sitten otetaan takapakkia? demokratiaa. Jotain haluaa ja huomioitakoon tulos ja sitten ilmoitettakoon vielä kerran, että voittai ruveta tässä antautumaan brittikonservatiivien kinastelun varaan, että konservatiivinen kokousta pitäisi odottaa. Sehän on mielitöntä, omituista ja että pari prosenttia prosenttiyksikkö tavallaan päättäisivät tästä kohtalosta, jotka Brexitin puolesta äänestivät. Ne, jotka haluavat hyödyntää tätä äänestystulosta tuhoakseen. Me olemme toisella puolella ja olemme hyvässä seurassa kyllä. Kristillisdemokraatit, liberaalit vihreät, kaikki haluavat muuttaa ja pelastaa Euroopan. Ja nyt täytyy tarttua toime välittömästi niin, että Euroopan neuvosto ottaa tämä myös huomioon, ottaa meidät huomioon, meidän vaatimuksemme, mutta täytyy suunnata katse tulevaisuuteen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Me tarvitsemme kansalaisilla avoimen valmistelukunnan. Nimittäin siis jokainen kansalainen, ei Bryssel voi antaa osviittaa poliittisen yhdentymisen hankkeelle niin, että me saamme eurooppalaisen valtiovarainministeriön, eurooppalaisen budjetin, joka on riittävä, yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, terrorismin torjuntaa, eurooppalaisen FBIin, yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Tästä meillä on selvät sävelet. Me haluamme nämä hoitaa tässä ja nyt ja keskipitkällä aikavälillä. Ja me haluamme olla yhteisenä rintamana näiden asioiden kanssa ylittäen myös erimielisyydet, jotka kyllä jäävät, mutta näinä aikoina ne saavat jäädä syrjään yhteisen ponnistelun hyväksi, että voidaan pelastaa Eurooppa. Se on meidän kantamme. Sitä viemme tiukasti eteenpäin. Für die EVP hat das Wort noch einmal. Kansanpuolueryhmän nimissä edustaja Weber vielä, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Tämä oli hyvää keskustelua Euroopan parlamentissa, koska tämä osoitti kaksi puolta. Näin näemme, mitä haasteita meillä on. Eihän kannata Farajin kommentteja kommentoida, kun ei tiedä, pitääkö hän kiinni näistä sanoista vielä parin viikon jälkeen. Ei kannata kommentoida. Le Pen taas on paras esimerkki. Hän on osoittanut tänään sen, että hänellä ei oikeastaan ole mitään vastausta tähän epävarmuuteen, joka kohtaa brittejä Uskoisin, että jopa ranskalaiset näkevät, että yhdistyneen kuningaskunnan ongelma on tässä suurempi kuin EUn. Toivon, että kansanäänestyksiä ei tällä tapaa enää järjestetä, mutta tärkeämpää oli mielestäni se, että Euroopan parlamentissa näimme, että me haluamme edelleen tukea tätä ajatusta tulevaisuudessa. Me tuemme Eurooppa-hanketta ja me pyydämme, että Eurooppa-neuvosto tänään iltapäivällä ja huomen aamulla ei kiistele sisäisesti, niin kuin on nähty viime vuosina, vaan antaa selkeän viestin siitä, että 27 jäsenvaltiota uskoo EUn tulevaisuuteen ja haluaa sitä ajaa edelleen. Kiitos. Keskustelu päättyy.